Yeah, yeah, yeah, absolutely. Good morning, dear colleagues. Um... Huomenta, kollegat. Meidän täytyy nyt aloittaa, koska meillä on tärkeä vieras tänään. Tämä on yksi viimeisiä kokouksia, joka meillä on tässä tutkintavaliokunnassa. Ensin esityslistan hyväksyminen. Jos kommentteja ei ole, niin voimme hyväksyä esityslistan muutoksitta Tulkkaus on 15 kielellä ja kokous välitetään nettiin ja kaikki kokousasiakirjat ovat saatavilla sähköisesti. 12. tammikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja löytyy verkosta ja jos ei tule huomioita, niin ne katsotaan hyväksytyiksi. Kiitoksia. Ja sitten toivottaisin komission jäsen Vienkovskan tervetulleeksi Täällä on ollut paljon komission jäseniä ja entisiä komission jäseniä, mutta te olette hiukan niin kuin meidän komission jäsenemme. Ja on tärkeää, että kun ajatellaan kaikkia kuulemisia, joita meillä on ollut, niin on hyvä, että olette nyt täällä keskustelemassa. Meillä on tärkeitä asioita, jotka eivät liity ainoastaan menneisyyteen tähän mietintöön, ja näistä keskustellaan vielä kokouksen jälkeen komission jäsenen kanssa mutta kaikki, joka liittyy myös tulevaisuuteen. Jos ajatellaan näitä tulkintoja, neljättä pakettia, tyyppihyväksyntää, ehdotusta, josta äänestetään tänä aamuna. Se on tärkeä asia ja haluaisin kiittää sisämarkkinavaliokunnan jäseniä, jotka nyt ovat täällä. He ovat vaikuttaneet aika paljon tähän tilanteeseen, kun ajatellaan näitä suosituksia ja päätelmiä. Me olemme panostaneet hyvin paljon tyyppihyväksyntään ja haluaisimme hiukan olla kunnianhimoisempia kuin komissio. Ja sitten täysistuntoäänestys. Ja meidän pitäisi nyt aloita lobata neuvostoa kaikkien yhdessä komission ja tämän valiokunnan. Eli Tämä ei ole mikään kuuleminen, tämä on keskustelua. Vienkovska saa kohta alustuspuheenvuoronsa ja sen jälkeen sitten voimme aloittaa keskustelun. Ensin esittelijät ja poliittisten ryhmien edustajat, mutta sen jälkeen on sitten menettely ilman puhujalistaa. Eli komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Olen todella onnellinen siitä, että olen täällä tänään vaihtamassa mielipiteitä kanssanne. Pyrin puhumaan lyhyesti, mutta pahoittelen, sillä yritän hiukan tuoda esiin järjestelmällisesti sen, mitä nyt on käynnissä. Aivan aluksi haluaisin kiittää tämän parlamentaarisen tutkintavaliokunnan työtä, sillä ei todellakaan ole liiottelua sanoa, että teidän työnne on auttanut minua saamaan aikaan tärkeissä lainsäädännöllisissä asioissa edistystä. Ja te yhä autatte tulevissakin vaiheissa minua. Luonnollisesti olen suositusluonnoksenne ähm, lukenut äh, ja mielenkiinnolla, että loppuraporttianne odotan. Kuten kaikki tietävät, äh, nyt on kulunut puolitoista vuotta ensimmäisestä paljastuksesta. Paljon työtä on tehty, jotta ymmärtäisimme, mitä on tapahtunut ja miksi, ja jotta voisimme korjata ongelmat. Valitettavasti me emme vieläkään tiedä koko totuutta. Huolimatta tämän valiokunnan ponnistuksista ja komission työstä, me yhä taistelemme, jotta saisimme kaikki tosiasiat kansallisista tutkinnoista selville. Me olemme olleet yhteyksissä monien kanssa teollisuudessa, ja teillä varmaankin on samanlainen tunne kuin minulla. Me yhä saamme kieltelyä vastaukseksi. En ole nähnyt, että teollisuuden asenne olisi muuttunut ja valitettavasti myöskin jäsenmaissa viranomaisten keskuudessa tilanne on sama. Eräät jäsenmaat yhä kieltäytyvät antavasta teknistä tietoa kokonaisuudessaan meille, sitä jota ovat kansallisissa tutkimuksissa saaneet selville. Yleiset asenteet siis eivät ole muuttuneet ja tätä ei voida hyväksyä. Kuten olen sanonut monta kertaa jo ennenkin, me emme etene. Me emme saa kuluttajien luottamusta takaisin, emmekä voi myöskään autoteollisuutta kehittää ilman täydellistä tosiasioiden tunnustamista tähän mennessä. Toivottavasti teidänkin mietintöönne tunnustaa tämän. Teidän valiokuntanne todellakin on ollut tärkeässä roolissa. Se on valottanut sitä, mitä on tapahtunut. Ja se on valottanut myöskin sitä, missä vastuu on. Me olemme pyrkineet, ja toivottavasti että olette tämän tunteneet, me olemme todella pyrkineet tukemaan teidän työtänne, osallistumaan siihen täysin. Tiedän, että joitakin ongelmia on ollut aluksi, mutta minä pyrin ratkaisemaan nämä ongelmat nopeasti. Tämän valiokunnan työ todellakin täydentää meidän omia ponnistuksiamme, kun me pyrimme selvittämään sen, mikä on mennyt vikaan ja kuinka voisimme korjata ongelmat. On myöskin hyvä, että olette kritisoineet usein Euroopan komissiota. Minä olen ottanut henkilökohtaisesti nämä kritiikit vastaan. Mutta uskoakseni tässä yhteydessä meidän täytyy sanoa kaksi asiaa. Kaikki Euroopan unionin toimielimet olisivat voineet toimia paremmin, mutta todennäköisesti tämä olisi ratkaissut perimmäistä ongelmaa ilman teollisuuden täyttä tukea ja ilman jäsenmaiden viranomaisten täyttä sitoumusta. Tätä sitoumusta vielä meillä ei ole. Ei yhä vieläkään. Toivottavasti teidän kertomuksenne myöskin tuo tämän esiin. Tämä johtaakin siihen, mistä haluaisin puhua tänään. Meidän tulee keskittyä tulevaisuuteen. Meidän täytyy todellakin pohtia sitä, kuinka voisimme toimia paremmin, kuinka voisimme tarjota reilun tilanteen kuluttajille, luoda luottamusta tilanteeseen, jossa kuluttaja hankkii ajoneuvon. Ja luonnollisesti meidän täytyy pohtia myöskin ympäristö- ja kansanterveyskysymyksiä. Samaan aikaan meidän täytyy myöskin tehdä mahdolliseksi teollisuudellemme toimia kilpailukykyisesti tässä muuttuvassa globaalissa tilanteessa, joka kehittyy hyvin nopeasti. Tiedätte, että olen tehnyt töitä lainsäädännöllisen puitteiston parissa, paremman toimeenpanon, paremman markkinavalvonnan ja paremman äh, säätelyn parissa. Haluaisin korostaa, että teidän valiokuntanne työ on ollut äh, avainasemassa tämän toistan, kun olette auttaneet minua kaikkia näitä kolmea seikkaa ajamaan eteenpäin. Aivan aluksi minä olen hyvin vahvasti lähestynyt toimeenpanokysymyksiä. Jälleen kerran kiitän teitä tuestanne tässä. Me olemme käynnistäneet rikkomusmenettelyjä, kuten tiedätte, seitsemän jäsenmaata vastaan. Ja tämä tapahtui joulukuussa liittyen ajoneuvojen tyyppihyväksyntäsäännöstöjä ja yhä riittämättömiä sanktioita on maissa, jotka ovat sääntöjä rikkoneet. Työmme ei ole vielä päätöksissä mielestäni. Muitakin rikkomuksia saattaa edes esiintyä. Me olemme yhä jäsenmaihin yhteyksissä. Ja tämä teki mahdollisesti käynnistää lisää rikkomusmenettelyä, jos tämä on tarpeen. Luonnollisesti en voi vielä puhua aikataulusta, mutta uskoakseni lisää rikkomusmenettelyä tullaan käynnistämään. Ja toisekseen, kuten aivan oikeasti sanoit,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 So, so to achieve... Niin, olen jo oikeastaan vetämässä nyöriä yhteen. Haluaisin vain kiittää teitä näistä selvityksistänne ja luonnostekstistänne. Luotan teihin jatkossakin. Kuten sanottu, me olemme aika lailla jälkijunassa ja nyt täytyy saada prosessiin kyllä vauhtia. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Meidän täytyy vauhdittaa tosiaan toimintaa ja ensin esittelijät. Ensin Kirsikorhara. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Bienkoska, että olette valiokunnassa. Tämä on jo toinen kierros, mutta tämä ei ole mikään kuuleminen, vaan pelkkä keskustelu. Pidän hyvänä sitä, mitä sanoitte aluksi. Te puhuitte monista asioista, kuluttajasuojasta, reilusta diilistä kuluttajille ja sitten rikkomusmenettelystä erinäisiä jäsenvaltioita vastaan ja puhuitte, että on myöskin muita mahdollisuuksia. No, yksi asia, joka on hiukan hankala minulle, koska Euroopassa kuluttajasuoja ja Amerikassa näistä keskustellaan aina jatkuvasti. Ja siellä on auton valmistaja, jossa on 12 kuukauden pestistä saa 12 miljoonaa. Eli täällä rikkuu aika suuret summat. Ja sitten tämä koskee miljoonia asiakkaita. Ja Yhdysvalloissa, ja siis Euroopassahan meillä on oikeusperusta vahingonkorvauksille. Ja, ja Volkswagenin osalta Euroopassa näitä autoja korjattiin. Eli miten näette tämän jos ei ole eurooppalaista oikeusperustaa, niin milloin, miten voidaan vaatia, että Euroopassa maksetaan samantasoisia korvauksia? Eli tämä on aika hankala prosessi ilman oikeusperustaa. Eli voisitko kertoa tästä hiukan lisää? Brandi. Kiitos, Kiitos herra Brandi. Ja voisitko esittää kysymyksen yhdessä? you, um, Yes. Um, thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen, että olette taas täällä. Odotin, että olisitte vähän reagoinut tähän mietintöluonnokseen. Eli ehkä voitte sen vielä tehdä myöhemmin. Mutta odotin kyllä, että komissio olisi vähän myöntänyt syyllisyyttään, koska olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte alustuksessanne, mutta on selvää, että olemme havainneet selkeitä huonon hallinnon tapauksia komissiosta, eli pitäisi hiukan katsoa myöskin komission puolta. Mutta en nyt keskity tähän tänään. Toivon vielä siitä, mitä äsken sanoitte. Oli aika hämmästynyt, kun sanoitte, että sekä teollisuus että jäsenvaltiot eivät ole muuttaneet asenteitaan. Se on yksi hämmästyttävimpiä lausuntoja, joita olen tässä valiokunnassa kuullut. Eli sekä teollisuus että jäsenvaltiot edelleenkään eivät ymmärrä, kuinka valtava ja vahingoittava tämä Dieselgate-skandaali on ollut ja tulee olemaan vielä tulevaisuudessa, ellei tätä ongelmaa nyt ratkaista. Ja toisaalta en yllättynyt, koska olen nähnyt ja kuullut samaa. Jäsenvaltiot eivät jaa tietoja komission kanssa vaikka niin pitäisi tehdä. Kansalliset viranomaiset vieläkään eivät ryhdy tarvittaviin toimiin. Ja teollisuus edelleenkään ei suostu ottamaan vastuuta, eikä tämä koske ainoastaan Volkswagenia, vaan lähes kaikkia auton valmistajia Euroopassa. Eli tämä on erittäin hämmästyttävää. Yhdysvaltojen ja EUn välillä on valtavia eroja. Jos nyt katsotaan, miten Yhdysvalloissa toimittiin Volkswagenia vastaan, mutta myöskin muissa tapauksissa. Siellä yritetään nyt välttää se, että teollisuus huijaisi uudelleen tulevaisuudessa. Eli siellä pidetään huolta autonomistajista ja kuluttajista, joita autovalmistajat huijasivat. Eli ehkä voisitte selittää edelleen tämän valtavan eron, eli miksi Euroopassa ei pystytä suojelemaan kansalaisia paljon voimakkaammin kuin tällä hetkellä. Pidin hyvänä näitä rikkomusmenettelyitä tiettyjä jäsenvaltioita vastaan. En nyt ymmärrä niistä kaikkia, esimerkiksi Italia. Siis minun käsittääkseni siellä kolkeisakkoon sakkoon 300 euroa. Ja varmaan Fiat tai muut eivät varmaan sellaisia sakkoja pelkää. Eli ehkä voisitte uudelleen vielä selittää, miksi päätitte keskittyä näihin jäsenvaltioihin. Mutta tärkein asia on se, että on edelleen jäsenvaltioita, jotka eivät toimi. Saksalainen ministeri oli täällä ja sanoi, että, että jos pyydetään, että Volkswagen korjaisi autot, niin se on jo riittävä rangaistus. Minä olen täysin eri mieltä. Eli ehkä voisitte selittää, millaisia välineitä komissiolla on, tai mikä olisi vielä mahdollista tehdä, jotta jäsenvaltiot voitaisiin pakottaa olemaan paljon aloitteellisempia kuin nyt. Ja sitten pyysittekö, että puheenjohtaja Juncker ottaisi asian esille valtioiden päämiesten kanssa neuvostossa, koska tätähän ei voida hoitaa vain komission jäsenen kautta, vaan kyse on Euroopan toiminnan epäonnistumisesta, kun jäsenvaltiot eivät noudata eurooppalaisia sääntöjä ja täysin avoimesti kieltäytyvät noudattamasta niitä. Eli mielestäni Junckerin alustuksessa neuvostossa pitäisi ottaa tämä esille, tai ainakin kahdenvälisissä kokouksissa valtionpäämiesten kanssa. Eli voi, ehkä voitte vastata myöskin tähän. Kiitos. Eh, meneer Van de Kamp. Kiitos sitten Van de Kamp. Eh, voorzitter, even... Puheenjohtaja, jatkan siitä, mihin kollega Gerbrandi jäi, mutta hiukan toisesta näkökulmasta katsoen. Komissaari totesi, että mikään ei ole muuttunut 15 kuukauteen. No mitä me olemme täällä sitten tehneet? Ja mitä te olette tehneet? Olen esittelijöiden kanssa samoilla linjoilla sen suhteen, että se mitä on tehty, niin ei missään nimessä riitä. Se pitää paikkansa. Mutta jos katsotaan näitä käräjöintejä, näitä tekstejä, Saksan ja Italian väliset käsirysyt ja muut, niin ei voida sanoa, ettei mitään olisi tapahtunut ja muuttunut. Haluaisin kuulla asiasta enemmän, koska muutenhan tämä on aivan epäkiitollinen tehtävä täällä meillä, koska jos meidän pitää odottaa ihan loppumetreille asti, jotta jotain tapahtuu, niin eihän se niin voi mennä. Ja sitten mitä tulee tähän virastoon, niin Miten suhtaudutte keskusteluun, jota on käyty täällä ja IMKO-valiokunnassa koskien virastoa, foorumia tai mikä nyt tahansa, kuka on sen johtaja, minne se sijoittui ja sitä rataa? Tästäkin kuulisin mielelläni enemmän. Tarkkana pitää olla, ettei tästä tule aivan täysin hampaaton tiikeri. Tehän itse totesitte, että te kyllä suhtaudutte vakavamielisesti tähän meidän tekstiimme. Se tarkoittanee, että komissio tulee suhtautumaan asian aivan toisella tavalla kuin tähän asti. Rouva puheenjohtaja, Euroopan unionin unionia syytetään pitkälti siitä, että täällä vain puhutaan, mutta ei tapahdu mitään. Eli kysyisin, mitä nyt tapahtuu? te kirjaatte tämän, otatte sen vastaan tämän tekstin, mutta minä odotan, että jotain uusia toimia toteutetaan. Ei ihmisiä pistetä pellolle, kun ne on kerta jo palkattu tänne. Se on tällaista sosiaalipolitiikkaa, mutta kyllä meidän pitää saada myöskin tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Thank you, van de Kamp. Uh, kiitoksia, Stan Merci, merci. Kiitoksia ja kiitoksia rouva komission jäsen tästä vuoropuhelusta, joka meille on tärkeää. Äh, kuten mekin te havaitsette, että jäsenmaat ja auton valmistajat eivät äh, pelaakaan reilua peliä ja on hyvin vaikeaa saada ne kunnioittamaan sääntöjä. Tietenkin tätä täytyy muuttaa. On tärkeää, että tämä muuttuu nopeasti ja tässä tilanteessa vaikuttaa siltä, että suositukset ja johtopäätökset, joita me tulemme ähm, mietinnössämme esittämään, tutkintavaliokunnasta. Me täytyy muotoilla hyvin kovin sanoin. Emme saa tässä jäädä ikään kuin puoliväliin. Hienoa, että kollega Van de Kamp puhui riippumattomasta viranomaisesta, joka voisi valvontaa harjoittaa. Tämä liittyy äh, ehdotukseen, jota monet poliittiset ryhmät täällä tukevat äh, sekä tutkintavaliokunnassa että keskustelussa, jota on käyty ja jota tullaan käymään IMKO-valiokunnassa tyyppihyväksyntään liittyen. Ja tekin tämän totesitte aivan perusteellisesti. Tämä on yksi toimi, joka tekisi mahdolliseksi ja joka takaisi sen, että jos jäsenmaat ja autovalmistajat eivät riippumatta viranomaista kunnioita, voimme tehdä loppujen lopuksi päätöksen asiassa. Tämä on hyvin tärkeää ja se olisi tärkeää saada myöskin tähän tutkintavaliokunnan mietintöön mukaan. Hyvä komission jäsen, minulla on muutama kysymys liittyen näihin ohjeisiin, joita meille on välitetty ähm, tämän vuoden tammikuussa liittyen jo teillä käytössä oleviin autoihin. Onko komissiolla suunnitelmia testata korjattuja Volkswagen-autoja, jotta voisimme taata sen, että tästä lähtien todellakin valvotaan ja kunnioitetaan normeja sellaisena kuin ne ovat voimassa. Ja KBA vahvistamassa näitä tarkistuksia. Ja tämän lisäksi Mehän olemme jo kuulleet puhuttavan, uskoakseni viimeksi tammikuussa meillä oli kuuleminen, joka yhteydessä tuli esiin äm, liitteissä ähm, mukana olevia täsmennyksiä. Niistä kuitenkin osa on ilmeisesti nyt salattu. Olisi hyvä tietää tästä enemmän. Ja sitten meillä on pienhiukkasiin liittyviä kysymyksiä. Voisitko antaa pienhiukkasiin liittyvästä aikataulusta jonkin verran lisätietoja? Tämän lisäksi täytyy todeta, että Dieselgate-skandaali ei ole ohi. Paljastuksiahan tulee vielä päivittäin. Ne koskevat nyt muita autonvalmistajia, myöskin eurooppalaisia autonvalmistajia. Ja ottaen huomioon tämä tilanne, ottaen huomioon se epäilyttävä mm, käytös, joka teollisuudella on ollut typpi oksidien suhteen, meidän täytyy olla tiukkoina ja meidän täytyy olla tehokkaampia. Meidän täytyy tässä saada viivyttelemättä lainsäädäntöä parannettua. Meidän täytyy toimia, koska euroskeptisyys on erittäin vahvaa ja meidän täytyy osoittaa ensimerkillistä, tehokasta, nopeaa poliittista vastuuta ja toimia niin, että kaikki lainsäädäntö saadaan yhdessä laadittua ja että autovalmistajat ja jäsenmaat tätä lainsäädäntöä kunnioittavat. En nyt enää toista sitä, minkä kollegamme Gerbrandi sanoi, mutta olen täysin samaa mieltä hänenkin kanssaan. Kiitos. Kiitos Tende Mesmaker. Dank u wel. Um... Kiitoksia komission jäsen. Tämä alustus oli minullekin vähän yllättävä siinä mielessä, että mitään muutoksia ei ole jäsenvaltioiden asenteissa tai autoalalla. Te myönsitte myöskin, että komissio olisi voinut tehdä enemmän, mutta te ette ehdottaneet tai esittäneet mitään anteeksi pyyntöä. No se, mitä Van de Kamp esitti, toistan sen. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla enemmän homogenisoitua markkinavalvontaa, mitä tulee tyyppihyväksyntään. Tätä esitystä vielä käsitellään. Ympäristövaliokunta on jo hyväksynyt lausunnon. Ja yksi tärkeä kysymys liittyy juuri tällaiseen riippumattomaan tahoon, joka hoitaa nämä valvontakysymykset. No, mehän meidän täytyy aina katsoa näitä virastoja ja muita kysymyksiä hyvin tarkkaan. Ja mielestäni tämä virastokysymys on ihan perusteltu tässä tapauksessa. Meillä on eh, ilmailuvirasto, merenkulkuvirasto, mutta tieliikenteelle ei ole. Eli oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että tällainen virasto olisi askel eteenpäin. Ja sitten toinen kysymys, kuilu, kun katsotaan näitä laboratoriotuloksia ja sitten tietestituloksia. Ja ilmeisesti tämä ero, kun katsotaan näitä laboratorio- ja tietuloksia, niin se on vain kasvanut vuonna 2016. Ja on todettu, että tämä ero pysyy suurena myöskin sen jälkeen, kun otetaan käyttöön nämä uudet testimenetelmät. Eli tunnetteko te tämän ongelman ja mihin toimii komissio aikoo ryhtyä, että tämä kuilu saadaan kurottua umpeen? Ja sitten toinen kollega jo viittasi tähän, eli kuluttajien luottamus ja luottajien tiedottaminen. Kuluttajilla on oikeus saada tietoa esimerkiksi päästöistä ja polttoainekulutuksesta. Mutta oletteko samaa mieltä siitä, että kuluttajalla on oikeus saada tietoa myöskin typpipäästöistä ja hiukkaspäästöistä? Ja sitten tutkimus ja kehitys. Komission ja jäsenvaltioiden pitäisi nyt käydä autoalan kanssa vuoropuhelua ja pitäisi tehdä sopimuksia vähimmäisinvestoinneista tutkimukseen ja kehitykseen puhtaiden autojen osalta. Eli voitteko tukea tätä? Kiitos. Siis Ernst. Kiitos sitten Ernst. No. <laughs> oh. Sorry, ja vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Ryhmän puolesta minäkin haluan kiittää teitä sydämellisesti. Niin, istun täällä Toteaisin seuraavaa. On hienoa, että esititte myöskin kriittisiä kommentteja, sillä niitäkin todella kaivataan. Ja olisi hyvä, jos voisimme väittää, ettei kuulemisten aikana olisi valehdeltu. Kaikkea Jonni Joutavaa esitettiin ja me olimme aivan homoillasena, aivan uskomattomia tarinoita esitettiin. Kyllähän me kuulimme oikeastaan kaiken. Ja me tiedämme oikein hyvin, ettemme saaneet kaikkia tietoja käyttöömme. Ja se onkin tällaisen valiokunnan ongelma. Kaikki asiakirjat eivät olleet heti käytettävissämme. Asioita saatiin vasta jälki, jälkeenpäin käyttöömme ja tietoomme. Eli hankalaa oli. Tämä vain ikään kuin alustuksena Myöhemmin palaan sitten tähän tutkintavaliokuntakysymykseen, miten olisi jatkossa toimintava. Jos katsotaan uutisia, niin entinen Volkswagenin johtokunnan puheenjohtaja Pies väittää, että kaikki ei mennyt kuntoon ja me näemme myöskin, että politiikan ja talouden välillä on liian tiiviit kytkökset ja sekin ehkä jarruttaa prosessia. Ja olette kyllä arvon komission jäsen aivan oikeassa sanoessanne, että kyse on luottamuksesta, luottamuspulasta. Ja ei kai täällä olla istuttu ihan huvin vuoksi, vaiko? Varjoesittelijät, esittelijät, kaikki, ovatko ne tehneet aivan turhaa työtä vai aiotteko te komissiossa todellakin hyödyntää näitä meidän suosituksiamme? jotka menevät pidemmälle kuin mitä itse juuri totesitte. Eli nämä suositukset, huomioidaanko ne millään tavalla? Ja sitten tämä lobbaustoiminta, miten sen suhteen jatketaan? Mehän tiedämme, että kuten artiklassa 10 todetaan, että puolet eri johtokunnan jäsenistä tulee joko politiikasta tai teollisuudesta, eli tämähän osoittaa näistä selkeistä kytköksistä, ja tästäpä syystä meidän täytyy varmistaa, että lobbausmääräykset ovat selvillä. Me tarvitsemme selkeitä kiintiöitä muun maassa tällaisia työryhmiä varten. Ja äänioikeuteen liittyvät kysymykset täytyy saada kuntoon, joten tämä lobbareiden asemaan liittyvä kysymys. Hekin omalta osalta vaikuttivat siihen, että päätelmät olivat vääränlaiset. Ja sitten vielä yksi seikka. Mehän toivomme, että kaikki päätökset, eli ADI-paketti ja kaikki muu aiheeseen liittyvät määräykset ovat mahdollisimman tiukat. Me toivomme julkista tietokantaa, josta löytyvät kaikki nämä adi testitulokset. Sitä todellakin vaaditaan. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että miten aiotte reagoida tähän jäsenvaltioiden vastahakoisuuteen? Sanoitte, että sopimusrikkomukset ovat jo käynnistyneet, teillä on muitakin välineitä käytettävissä. Aiotteko käyttää niitä vai tarvitsetteko parlamentin tukea painostaaksenne jäsenvaltioita? Mehän tiedämme, että että jäsenvaltiot eivät välttämättä ole kaikkialla yhtä innokkaita. Kyllähän sielläkin on hyssytelty ja vaiettu ja pyritty välttämään tietojen vuotamista ihmisten käyttöön. Ja mitkä turvamekanismit aikoo komissio ottaa käyttöön, jotta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomataan tällaisten väärinkäytösten mahdollisuus ja vältytään, että ajaudutaan taas tällaiseen samanlaiseen tilanteeseen. Ja sitten nämä erittäin pienet pienhiukkaset, nekin halusin tässä mainittavan. Eli kun puhutaan näistä parlamenttiin liittyvistä toimista, niin määrätietoisuus, se tuo mukanaan luottamusta, mutta mitä te teette jäsenvaltiotasolla ja millä tavalla suhtaudutte omaan toimintaanne? Onko minkälaista kritiikkiä omaa toimintaa kohtaan, koska komission jäsenetkin ovat kertoneet meiltä, meille vaikka ja mitä ja useimmiten aika lailla palturia. Kiitoksia. Kiitos sitten Chairman, and thank you Commissioner Bienkowska for... Paljon kiitoksia komission jäsen Bienkowska siitä, että näin selkeästi käytitte ähm, puheenvuoron. Monet kollegat ovat olleet yllättyneitä tästä, mutta todellakin tunnustamme sen, että neuvostossa ilmapiiri ei ole juurikaan vielä muuttunut. Kuitenkaan me emme voi tyytyä tähän johtopäätökseen. Pelkästään komissiollakin on roolinsa täytettävänään ja haluaisin keskittyä tähän. Haluaisin tehdä sen tarkastelemaan kaksi viikkoa sitten estolaitteita koskevia ohjelinjoja, jotka komissio siis kaksi viikkoa sitten julkaisi liittyen siihen, kuinka estolaitteet voidaan tunnistaa. Me emme ole tässä mitään ydinfysiikkaa harjoittamassa. Me olemme vain tarkastelemassa, mitä komissiolta on tullut ohjeina. Jos näitä ohjelinjoja tarkastellaan, on melkoisen hämmästyttävää, että komissio yhä ajattelee, että se voi primaarilainsäädäntöä muuttaa. Jos minä tarkastelen komission kirjettä, jonka me saimme tutkintavaliokuntana e- esimerkiksi Kalehalta. Hän sanoi, että tavanomaiset käyttöolosuhteet eivät liity vain testisykliin, eli sisäinen viestintä komissiosta hyvin selkeästi sanoo, että lainsäädäntö on selvä. Tämä tarkoittaa sitä, että autojen täytyy nämä standardit täyttää todellisissa ajo-olosuhteissa eikä vain testitilanteissa. Silti jos luetaan ohjelinjat estolaitteisiin liittyen tämän jälkeen, havaitaan, että jälleen kerran komissio sanoo esimerkiksi, että jos RDE todellisia ajoaikaisia päästöjä mitataan, allut voivat yhä kaksi tai viisi kertaa enemmän tuottaa päästöjä kuin kaikkein korkein sääntöjen mukaisuuskerro, joka on hyväksytty, ei nyt viisinkertaisesti standardeihin verrattuna RDE-testeissä autot voivat äm, tuottaa päästöjä ja vasta viisi kertaisen rajan ylittäessään ajatellaan, että käydään estolaita. Olen pahoillani, mutta tämä ei kelpaa. Jos jokin auto on kaksinkertaisesti standardin yläpuolella RD-testeissä, sanoisin jo, että ongelmia on olemassa. Eikä tässä ole mitään rajoja, aikarajoja. Auto voi vaikka viisi kertaa enemmän koko elinkaarensa aikana saastuttaa kuin standardit määräävät, ja vasta sen jälkeen ajatellaan, että kyseessä on estolaite. En sano, etteivätkö ohjelinjat ole hyödyksi, ne ovat hyödyksi. Tässä puhutaan yhdestä testistä ja te toteatte, että jos jollakin pienellä muutoksella, esimerkiksi äm, konepeltiä avaamalla tai ikkunaa nostamalla tai laskemalla tapahtuu muutoksia, niin autojen pitäisi kaikkien tuottaa sama tulos. Mutta sitten kun katsomme ranskalaista tutkimusta. Ranskassa onneksi tehtiin tällainen kategorian yksi testi ja he havaitsivat melko paljon. Nyt menen muutamaan lukuun. Tässä ranskalaisessa tutkimuksessa Alfa Romeo tällä pienellä kategoria yhden testissä, tällä pienellä muutoksella yli 390 prosenttia ylittää standardit Ford 100 äm, Nissan 450, Renault 250, Opel 200, Volvo 150 prosenttia. Teillä on omissa ohilinjoissanne kynnysarvo. Tässä todetaan, että yli 10 prosentilla näitä standardeja ei saisi ylittää. Ja kaikki autot, jotka mainittiin, mehän vain tässä vertailemme kansallista tutkintaa teidän ohilinjoihinne. Tämä ei ole mitään tähtitiedettä, mutta kaikki nämä automerkit ovat todella paljon tasojen yläpuolella. Näissä tapauksissa mainitaan, on selvää, että ähm, auto sisältää kielletyn estolaitteen omissa ohjelinnoissa, että näin toteatte. Me näemme tämän tutkimuksissa, että joka paikassa on näitä kiellettyjä estolaitteita, jos otamme teidän linjanne siis tosissamme. Ja sitten oikeudellinen asiakirja toteaa hyvin selvästi, että jos laittomia estolaitteita löydetään, tyyppihyväksyntäviranomaisen pitäisi kumota tyyppihyväksyntä. hyväksyntä. Näin ei ole kertaakaan tehty tähän mennessä, ei kertaakaan. Ei ole mitään todisteita siitä, että Euroopassa olisi tyyppihyväksyntösertifikaatteja vedetty pois lainkaan. Jos vertaamme kaikkia näitä tilanteita, on aivan selvää, että suurin osa jäsenmaista ei onnistu Euroopan unionin lainsäädäntöä noudattamaan. Jos tilanne on tällainen, komissio voi tehdä vain yhden asian, käynnistää rikkomusmenettelyjä. Ei nyt tarkoita rikkomusmenettelyjä sen suhteen, että meillä on siis sanktioita estolaitteiden käytön kohdalla tässä kyseessä on se, että estolaitteisiin ei puututa, jäsenmaat eivät tee mitään, ja komissio voisi jotakin tehdä, sillä lainsäädännössä sanotaan, että kielletyt estolaitteet ovat kiellettyjä. Hyvin yksinkertainen kysymys, koska komissio ryhtyy näissä kysymyksissä rikkomusmenettelyihin. Tämähän on koko villakoiran ydin. Jos te puhutte luottamuksesta, kyseessä eivät ole mitkään sanktiot. Kyseessä on se, että meidän täytyy todellakin varmistaa se, että ne autot, jotka näitä petoksia ovat tehneet, eivät saa kiertää eurooppalaisilla teillä. Ja sitten viimeinen asia. Näitä hyvin yksinkertaisia testejä ähm, ovat tehneet vain ranskalaiset GSE jossakin tapauksissa. Aiotteko te ryhtyä vaatimuksiin tämän kategoria yhden kaltaisten testien toteuttamisen puolesta? Sehän toisi aivan selväksi sen, että estolaitteita käytetään valtavan paljon, autot ylittävät kynnysarvot valtavan suuresti, ja nyt on aika puhua asioista niin oikealla nimillä. Kiitos, teille, Evi. Te Presidente. Kiitoksia. Häikähautien analyysin jälkeen meidän täytyy nyt katsoa, mikä on tämänhetkinen tilanne ja se on aika huolestuttava tilanne, paljon huolestuttavampi kuin olimme kuvitelleet. Yksi kysymys, joka liittyy tähän skandaaliin, kun ajatellaan Saksan ja Italian viranomaisia ja näitä estolaitteita autoissa. Ja mikä on teidän roolinne komission jäsenenä nyt tässä skandaalissa? onko kyse pelkästään tahona, joka välittää vuoropuhelua osapuolten välillä, vai yrittääkö komissio nyt löytää asioita, joita tulisi vielä tutkia, jotta saadaan aikaan kunnollisia tuloksia, kun ajatellaan niitä tietoja, joita on saatu kolmansilta tahoilta – ja mikäli näin ei ole, milloin sitten tämä skandaali saadaan päättymään, jos osapuolet pitävät kiinni muuttamattomista kannoistaan. Ja juuri eilen Italian liikenneministeri edustajan huoneessa Hän oli hyvin optimistinen tässä asiassa. Viime vuonna on ryhdytty tiettyihin toimiin ja on päivitetty erinäisiä Fiatin automalleja. Eli nyt on sitten näitä ohjelmistoja päivitetty vapaaehtoisesti. Eli oletteko te yhtä optimistinen. Ja nyt tavoitteena on ymmärtää, kun näitä ohjelmistoja on päivitetty, niin onko se osoitus hyvästä tahdosta. Eli kysyisin, eli loppu hyvin kaikki hyvin. tässä nyt ei ole syytä syytellä ketään. Tässähän keskustelussa on viitattu myöskin siihen, että jäsenvaltioissa tilanne ei ole parantunut eikä siellä ole yhteistyöhalua. Eli tämä on aika huolestuttavaa. Eli jos voisitte tätä kommentoida vielä, olkaa hyvä. Very much, Mrs. Evi. Um- Kiitoksia. Sitten muut kollegat. Grostet, jos joku haluaa vielä puheenvuoron, niin ilmoittakaa se nyt. Grostet, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja ja hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette äh, tullut keskustelemaan kanssamme tästä tärkeästä kysymyksestä hetkellä, jolla olemme valmistelemassa mietintöämme ja johtopäätöksiämme. En nyt palaa moniin asioihin, jotka kollegat jo mainitsivat. Minä haluaisin puhua uudelleen kuluttajista ja kuluttajien hämmennyksestä tällä hetkellä, kun heidän tulisi ostaa ajoneuvo. He pohtivat todellakin asiaa. Huomaamme, että dieselajoneuvojen myyntiluvut ovat laskeneet esimerkiksi. Haluaisin tietää, mitkä ovat teidän suunnitelmanne tulevaisuuden varalta. Meitä kaikkiahan koskettaa tämän teollisuusalan tulevaisuus, autoteollisuuden tulevaisuus, Luonnollisesti tämä koskee myöskin äh, koko sektoria. Haluaisin äh, kuulla, mikä on teidän kantanne äh, sähkö, hybridi ja vetykäyttöisten autojen tulevaisuuden suhteen Euroopassa. Meidän täytyy aina nimittäin pohtia sitä, kuinka voimme välttää suuren shokin aiheutumisen tällä sektorilla – Meillä on autonvalmistajia, jotka käyttävät eh, uutta dieselteknologiaa hyväkseen. Mitä mieltä olette tässä? Ja jos dieselalalla mielenkiintoista teknologiaa syntyisi, olisitteko valmis tukemaan sitä vai ette? Nämä ovat minun kysymyksiä. Ja sitten lopultakin monet sanovat, että on tärkeää, että komissio pystyy järjestämään toimintaansa toisella tavalla. Olemme havainneet, että paljon ongelmia on esiintynyt ja tiedon välitystä tulisi parantaa yhteisen tutkimuskeskuksen ja eri pääosastojen välillä. Olemme huomanneet, että tieto kiertää erittäin huonosti eri yksiköiden välillä. Mikä teidän suunnitelmanne on tämän toiminnan parantamiseksi tulevaisuudessa? Monsieur Blanco, Mr. Blanco eh, muchas gracias, eh, comisario. Kiitoksia komission jäsen. Olemme nyt päättämässä työtä, jonka avulla on voitu todeta, että valvonta on epäonnistunut eikä ole otettu huomioon tietoja ja suosituksia. Ja tässä on kyse petoksesta, joka vaikutti suoraan kuluttajiin, käyttäjiin. Ja kyseessä olivat yritykset, jotka kiersivät sääntöjä päästäkseen omiin tavoitteisiinsa. Komission työ oli katsoa, kuka oli vastuussa siitä, mitä oli tapahtunut, mutta ennen kaikkea, ja tässä on komission jäsenen tehtävä, tämä oli työtä, joka näytti tietä tulevaisuuteen. Eli komission ja jäsenvaltioiden täytyy nyt sitten varmistaa, että tällaiset asiat eivät pääse toistumaan. Ja onko nyt sitten pantu merkille, että mitä täytyy todeta, että tämä on nyt loppu tarinalle, joka ei tule toistumaan. Kuluttajat ja eurooppalaiset tarvitsevat takeita ja komission täytyy antaa meille takeet siitä, että tällainen tilanne ei pääse toistumaan. Muussa tapauksessa emme ole uskottavia. Ei voi olla niin, että meillä on hienoja tavoitteita, joista sovitaan Pariisissa, ja pyrimme sitten ilmastotavoitteeseen. Mutta sitten ei käytetä mekanismeja hyväksi, koska säästöpolitiikan aikana ei pystytä harjoittamaan tehokasta valvontaa – tai että meillä ei ole välineitä, joilla voisimme pakottaa jäsenvaltiot noudattamaan päätöksiä, joita täällä on tehty. Nyt tarvitaan rohkeutta ja päättäväisyyttä, ja suosittelisin teille komission jäsen, ainakin omissa nimissäni, ehkä voisin puhua muidenkin nimissä, mutta Euroopan parlamentin täytyy painostaa komissiota ja komission jäsentä, jotta se tekee tällaisia päätöksiä. Moniin asioihin liittyy kuluja, mutta näillä kuluilla voidaan välttää tällaiset tapaukset. Meidän täytyy päästä tavoitteisiin, joista on sovittu, kun ajatellaan kansanterveyttä ja ilmastoja. Eivät ne ole kuluja, vaan investointeja. Eli parlamentti tukee komissiota tässä asiassa ja pyydämme, että olette päättäväisempiä, kun tartutte tähän haasteeseen tämän keskustelun pohjalta. Yrke. Kiitos sitten oikein. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiaa. En nyt halua toistaa kaikki, mitä kollegat sanovat. Olin samaa mieltä suuresti heidän kanssaan. Koko ketju, joka on ollut mukana tässä asiassa, nimittäin auton valmistajat ähm, ja ne valvontaviranomaiset, jotka myöntävät äh, ilmeisesti väärin perustein hyväksyntöjä jäsenmaat, äh, jotka eivät ole valvoneet ähm, sääntöjä kyllin tiukasti. Kaikki nämä toimijat vaikuttavat toimivan petoksellisesti ja johtopäätös, kuten monet kollegat toteavat, on se, että meillä pitäisi olla riippumaton viranomainen, joka kunnollisissa olosuhteissa valvoo toimintaa niin, että me emme nyt tätä surkeaa juttua minkään yhden toimijan harteille asettaisi. Haluaisin palata yhteen asiaan. Jos katsomme tämän skandaalin alkua, Silloin komissio ehdotti tiettyjen teknisten komiteoiden kanssa tehdyn työn jälkeen päästörajoituksia sekä hiilidioksidille että erityisesti typin Ja tämä aiheutti väittelyä eri toimielinten välillä, erityisesti parlamentin ja neuvoston välillä, ja lopultakin määriteltiin kynnysarvot, jota ei nyt lainkaan olekaan kunnioitettu, kuten käy ilmi. Haluaisin tietää, missä olosuhteissa komissio on nämä ehdotuksensa tehnyt? Mikä on ollut teknisten komiteoiden kanta, sillä nämä mm, maksimirajat päästöille, nehän saatiin eri ehdotusten kautta ja komissiolta tuli ehdotus päästöjen rajoista. Se aiheutti väittelyä. Sitten sitä muokattiin, mutta tämähän ei vastannut lopulta mitään todellisuutta, sillä kaksin, kolmen tai neli, viisinkertaisesti jopa nämä sallitut rajat on ylitetty. Tämä on testiolosuhteissa todettu. Minusta on kuitenkin hämmästyttävää, että että näitä säätelyllisiä maksimiarvoja koskevia ehdotuksia on tehty ilman, että ne ovat pohjantuneet mihinkään tekniseen todellisuuteen. Miten nämä rajat on valittu? Miksi esimerkiksi 95 grammaa hiilidioksidia, kun todellinen luku tekniseltä kannalta olisi jokin ihan muu? Nämä tekniset komiteat, ovatko ne tehneet ehdotuksia, onko ne sitten keskusteltu? Onko teknisillä ryhmillä ollut jonkinlainen käsitys siitä, että ehdotusten ja todellisuuden välillä on kuilu vai ovatko he ajatelleet, että näillä ehdotuksilla ei mitään väliä, kun kaikki kuitenkin sitten vääristellään kaikki tiedot jälkikäteen? Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten komission jäsen. Kaikki kysymykset taisivat nyt jo tässä tulla. Olkaa hyvä. Thank you very much. Of course. Paljon kiitoksia. Alkuun haluaisin sanoa, että yksityiskohtaisia vastauksia en voi antaa täällä suoraan. Saatte ne kirjallisena, eli ehkäpä enemmän yleisellä tasolla vastaan nyt. Aloitetaanpa näistä kompensaatioista korvauksista – siitä lähdettiin liikkeelle ja sitten yritän hiukan nivoa näitä eri kysymyksiä ja vastauksia yhteen. Niin, missä minun silmälasit olivatkaan? Niin kuulitti varmaankin useampaan otteeseen, että minä yritin tehdä kaikkeni Volkswagenin suuntaan, painostaa heitä, että vapaaehtoisesti lähtevät eurooppalaisia kuluttajia kompensoimaan. Eurooppalainen lainsäädäntö niin on sellainen, että komissio ei voi kuluttajansuojan liittyen suoraan tehdä mitään. Komission jäsen Jurova on hyvin aktiivinen näissä keskusteluissa yhdessä jäsenvaltioiden kuluttajansuojajärjestöjen muiden kanssa ja ottaa huomioon eri tavalla vallitseva lainsäädäntö, mutta tämä liittyy myöskin mainitsemaanne jäsenvaltioiden teollisuuden lähestymistapaan. Tästä korvauskysymyksestä on keskusteltu useampaan otteeseen Volkswagenin kanssa. On aivan uskomatonta ja käsittämätöntä, miten kuluttaja on kohdeltu tässä tapauksessa. Ja minä yritän tehdä työtä jatkossakin. Teidän teksteillä ne tulee olemaan keskeinen rooli. Mehän tiedämme oikein hyvin, mitkä ne eroavaisuudet eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen lain välillä ovat. Mutta tämän tyyppistä käyttäytymistä, eli ettei mitään takaisinkutsuja tai korvauksia makseta tai ryhdytä toimenpiteisiin yhtiön toimesta. Täällähän otettiin tämä Italian tapaus, eli 300 euroa per ajoneuvo. No se on kylläkin 3000 euroa, eli hiukan enemmän kuin sanottiin, mutta se on jotain aivan muuta kuin Yhdysvalloissa ja tiedän sen oikein hyvin. Voin vain toistaa jo aiemmin mainitsemaani. Ehkä tämä yllätti teidät, mutta päivittäin keskustelen näistä asioista teollisuuden ja jäsenvaltioiden kanssa. Viimeksi eilen tapasin edustajia jäsenvaltiotasolta ja tämä teollisuuden kanta ei ole oikeastaan muuttunut. Se on valitettavasti fakta. Kielletään faktat ja olette oikeastaan oikeassa sanoessanne, että jäsenvaltiot eivät kykene panemaan lainsäädäntöä täytäntöön, mutta täällä myöskin tiedusteltiin sitä, että mitä komissio on tähän asti tehnyt. Minä olen, ja sanottakoon suoraan, että olen tehnyt kaiken voitavan. Eli uudet tyyppihyväksyntä, ratkaisumallit. Siis tähän asti meidän toimintavälineemme ovat täytäntöpanoon liittyviä, mutta puutteellisia. Niin kuin täällä on sanottu aikaisemminkin, me tarvitsemme hyvän tietokannan ja tietoja, jolta, jonka pohjalta voidaan lähteä rikkomusmenettelyyn seitsemää jäsenvaltiota tässä nyt on lähdetty patistelemaan ja tässä ei ole enää hirveästi aikaa jäsenvaltiota vastata näihin syytöksiin. Tässä vaiheessa en anna teille enempää tietoa, mutta on varmaa, että uusiin rikkomusmenettelyihin ryhdytään lähikuukausien aikana. Mutta ei meillä hirveästi toimintamahdollisuuksia ole, eli me tarvitsemme uuden tyyppihyväksyntäjärjestelmän mitä pikemmiten. Meidän on muutettava koko järjestelmää, eli miten päästöjä mitataan, tarkastetaan. Me tarvitsemme riippumattoman instituution tahon, mutta niin kuin olen aina sanonut, niin pitkälti nämä teidän suosituksenne ovat sellaisia, joihin voin yhtyä. Mutta yhdeltä osin olen eri mieltä kanssanne, sillä uskon edelleenkin, ettemme kaipaa erillistä eurooppalaista virastoa, tämmöistä Yhdysvaltain epankaltaista järjestelmää tai virastoa. Me tarvitsemme markkinavalvontaa, josta vastaa jäsenvaltioista riippumaton taho. Kuten alustuksessani totesin, niin jäsenvaltiot pitävät kiinni ajattelutavastaan, eli että vain ja ainoastaan jäsenvaltiotasolla voidaan mitata ajoneuvopäästöjä. Ja ehdotankin juuri tätä mekanismia. Se pitää saada käyttöön nopeasti, se pitää olla tehokas ja pitää tietenkin huomioida myöskin nämä rahoitukselliset kysymykset. Kuten jo aiemmin olen todennut, ajan puutteen takia, suurten kustannusten takia, budjettivaikutusten takia tilanne on sellainen, että keskitetty eurooppalainen virastohanke ei mennyt läpi. Ehkäpä se on se ainoa asia, jonka osalta olemme hiukan eri kannoilla, mutta muilta osin olemme samaa mieltä. Sitten täällä tiedusteltiin sitä, että mikä on Junkerin kanta. Kaikki rikkomusmenettelyt on tehty komission kollegiopäätöksellä ja Juncker tietää kaikista jutuista, Nyt jos koskaan täytyy vain varmistaa, että neuvosto tekee ponnekkaasti työtä, jotta vaikutuksia nähtäisiin. Minä olen jatkuvasti jäsenvaltioihin ja teollisuuteen yhteydessä ja, ja kaipaankin juuri teidän tukeanne, sillä minulle on jäänyt sellainen äh, vaikutelma, että sitä vain viivytellään ja vatvotaan ja vatvotaan ja tiedän, että nämä ovat teknisluonteisia kysymyksiä ja meidän täytyy paneuta näihin teknisiin asiakirjoihin, mutta mielestäni näin ei tulisi tässä tapauksessa toimia. Monesti on meille vain sanottu, että me emme tee yhtään mitään nollapäästöajoneuvojen suhteen. Mutta kuluttajien luottamuksen takaisin voittaminen ei onnistu ilman uusia toimia. Me kaipaamme uuden tyyppihyväksyntäjärjestelmän, muuten me poljemme vain paikallaan ja siirrymme rikkomusmenettelystä toiseen. On tietenkin selvää, ettei jatkossa tietenkään voida päästä kaikista vilpillisistä toimista eroon, mutta kuitenkin suurimmasta osasta. Ja tämä edellyttää myöskin parlamentin ohjeistusta ja apua. Toistan vain sanomaani. Tähän mennessä yksikään jäsenvaltio tai auto tehdas ole pyytänyt ohjeistusta, mutta ohjeistus on selvä. Euroopassa ei suvaita estolaitteita, mutta kuten aikaisemminkin olemme jo asiasta todenneet, niin olen tarjonnut tällaista ohjeistusta ja tämän ohjeistusvälineen avulla jäsenvaltiot, siis ei komissio, vaan jäsenvaltiot voivat lähteä arvioimaan tilannetta uudestaan. Ja selkeyden nimissä toteaisin, että jäsenvaltioiden vastuulla on arviointi, se ei ole komission tehtävä, arviointi on tehtävä nyt, ja me e- tarjoamme heille tällaista ohjeistusta. Toivottavasti ne ovat hyödyllisiä ohjeita, koska jäsenvaltioiden täytyy noudattaa näitä ohjeita. No mitä muuta voisin sanoa? Uskon, että Tärkeintä tässä on se, että me kaipaamme parlamentin tukea uutta RDE- ja tyyppihyväksyntäjärjestelmää lanseeratessa. Gear 2030 työryhmä tulee arvioimaan, kuinka monia päästöttömiä, verkottuneita, itseohjautuvia ajoneuvoja tullaan Euroopassa näkemään vuonna 2030. Teollisuuden kanssakin päivittäin keskustelemme asioista. Luvut kasvavat, kuukaudesta toiseen. Teollisuuden täytyy tietenkin valmistautua muutokseen. Ja kuten sanoin, niin eilen keskustelin teollisuuden edustajien kanssa. Ja nyt, jos koskaan on lähdettävä eri suuntaan tutkimuksen kehityksen puolella – Eli lähdetään pois polttomoottoriteknologiasta, siirrytään enemmän ö, sähköistettyihin autoihin. Mutta valitettavasti puolentoista vuoden aikana käyttyjen keskusteluiden pohjalta en voi sanoa muuta kuin, että varsinkin teollisuus, mutta myös jäsenvaltiot eivät ole muuttaneet näkemystään päästöskandaaliin liittyen juuri laisinkaan. Minä olen kanssanne samoilla linjoilla. Tämä, jos mikä, niin oli suurin ongelma ja skandaali Euroopan laajuisesti katsottuna. Kiitoksia. Thank you, Mr. Commissioner. I see a lot of, um... Kiitos komission jäsen. Monet haluavat vielä puheenvuoron. That would be nice. No, siis se, että saisi vastauksen olisi kiva. Ette puhuneet mitään näistä suuntaviivoista estolaitteiden osalta. Niin, rikkomuksista hän vastasi, mutta nämä suuntaviivat. I, I agree with you that... Äh, olen samaa mitä teidän kanssanne siinä, että jäsenmaat eivät ole onnistuneet toimeenpanevaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Ja luonnollisesti me olemme äh, vuoden 2016 toukokuun jälkeen äh, kiristäneet valvontaa, auton valvojat, autovalmistajat ähm, tekevät ilmoituksen päästöistä ja jäsenmaiden tulee niitä valvoa. Uskoakseni ohjelijat ovat hyvin tiukat. Ne tietyllä tavalla selittävät jäsenmaille, kuinka niiden täytyy näitä päästöstrategioita arvioida. En tiedä, mikä tähän ohjelinjoihin liittyvä kysymys oikeastaan oli. With te itse sanotte, että he eivät noudattaneet Euroopan oikeutta Siis he eivät noudattaneet Euroopan oikeutta Ja he ovat edelleen vapaita. Jos ei noudata sääntöjä, heidän ei enää pitäisi olla toiminnassa. Eli komission oikeudellinen viesti on selkeä, että jos epäonnistutaan, niin sitten tämä sertifikaatti poistetaan. Mitä komissio aikoo tehdä? Niin, luulen, että puhuin selvästi tässä fail to... Te sanotte, että ehkä, mutta jos ei noudata sääntöjä, niin sitten kyseessä on rikkomus. Yes, yes, but... Kyllä, Kyllä, mutta luonnollisesti kuten sanoin, kuten seitsemän rikkomusmenettelyn käynnistymisen yhteydessä joulukuussa meidän täytyy saada kaikki tiedot, kaikki tekniset yksityiskohdat, mutta kuten sanoin, olen melkoisen varma, että rikkomusmenettelyä tulee lisää seuraavina kuukausina. But not another question. Niin, ihan sitä, mutta ei mitään uusia kysymyksiä enää. Question. Meine Frage. Niin. Tähän lobbauspolitiikkaan ja lobbausjärjestöihin liittyen. Eli miten niihin suhtaudutaan? Ette vastanneet kysymykseen. Tämä on erittäin tärkeä asia, kun puhutaan äh, työryhmien kokoonpanoista. Ilmeisesti niiden kokoonpanoihin ei tule mitään muutoksia, kun loppaukseen ei puututa. Lobbies, of course. Niin, loppaus on tietysti ihan yleinen kysymys täällä parlamentissa. I, I will try. Ehkä pyrin vastaamaan tähän kysymykseen kirjallisesti, sillä tämä on yleinen ongelma kaikkialla. Minäkin sen tunnen. Ja myöskin autovalmistajien lobby vaikuttaa jäsenmaihin. Siltä minusta tuntuu aivan selkeästi, mutta ehkäpä anna lisää tietoja kirjallisesti. No Tämä on yleinen ongelma, eli kollegat, on vielä paljon avoimia kysymyksiä, se on totta. Monet ihmiset haluavat vielä uuden puheenvuoron. Nyt täytyy keskustella mietinnöistä, mutta velvollisuutemme on tukea komissiota. Sen pitää olla tiukka näissä kysymyksissä. Ja tämän valiokunnan jälkeen liikkeen, jota me oli viimeinen, mutta toiseksi viimeinen kokous, joka meillä on. Ja sen jälkeen sitten palaamme valiokuntiimme, sisämarkkinavaliokuntaan, liikennevaliokuntaan, teollisuusvaliokuntaan ja varmistamme, että nämä suositukset toteutuvat. Um. Niin, työjärjestyspuheenvuoro. Kello on varttia oli kymmenen. Meillä on puoli yhteen asti aikaa valiokuntakokousta. Ei varmaan tarvita kahta tuntia keskusteluun näistä tarkistuksista miksei nyt nopeasti järjestettäisi toista kierrosta, jossa jokainen saisi yhden minuutin esittää kysymyksiä, koska minä en saanut mitään vastauksia omiin kysymyksiini. Me olemme täällä kuulemassa vastauksia. So... Niin ymmärrän kyllä. Ja meillä on tämä kuulemismenettely yleensä. Eli nyt on vähän outoa, että Tuli näin paljon kysymyksiä, kaikille vastattu, mutta komission jäsenen täytyy lähteä toiseen valiokuntaan. Eli hoidetaan tämmöisten kirjallisesti. Mutta varmistaa se, että voidaan toimittaa kirjallisia kysymyksiä ja sitten, että niihin saadaan vastauksia. Olen pahoillani. No niin, kiitoksia komission jäsen. Okay, dear colleagues, sorry for that. Let's, let's, um... No niin, kollegat. Voimme toimittaa kirjallisesti kysymyksen, eikä tämä tähän tietenkään pääty. Efforts to go to the plenary, yeah. So, sorry for that, colleagues. Um, we move now to our... Um, uh... Sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla kohta viisi eli raportti autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta. Ja sitten suosito, suositusluonnokset autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkinnan perusteella. Meillä on kaksi erinomaista yhteisesittelijää, jotka nyt saavat puheenvuoron. Giseke ja Herbrandi. Sen jälkeen sitten varjoesittelijät ja sen jälkeen sitten avaamme keskustelun kaikille. Giseke, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für das Wort. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, alkuun sydämelliset kiitokset sihteeristölle. Se on tähän asti tehnyt erinomaista työtä ja tukenut meitä neuvotteluprosessin kaikissa vaiheissa. Ja vielä kerran saaneen kiittää kollega Gerbrandia ja varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä. Tämän ryhmärajat ylittävän yhteistyön kautta saatiin hyvä tasapainoinen faktinen teksti, varsinkin kun huomioidaan, että nämä eri kuulemiset tarjoavat erilaisia tulkintamahdollisuuksia, niin mielestäni olemme saaneet kaikkien kannalta hyväksyttävissä olevan kompromissin. Ja tässä hengessä haluankin jatkossakin toimia positiivisessa hengessä. Mikä on tämänhetkinen tilanne? 205 tarkistusta on jätetty suositu ja 181 no, suosituksiin liittyen. Ongelmana on ollut muun muassa käännösversioiden puuttuminen. Minunkin täytyy käyttää englanninkielistä, ranskankielistä italiankielistä tekstiä, mutta se ei tietenkään kosketa vain ainoastaan minua, vaan muitakin varjoesittelijöitä, joten en valita, valittele sitä sen kummemmin. Kannat poikkeavat toisistaan aika lailla. Meillä on yhteensä 17 kompromissitarkistusta pöydällä, niistä keskustellaan vielä ensi viikolla Strasbourgissa. Kansanpuolueella on vielä tiettyjä prioriteetteja, joita ei saisi unohtaa sillä kyse on tulevaisuuden teknologiasta. Nykyäänkin on mahdollista pidättäytyä dieselmoottoreiden osalta näissä raja-arvoissa, mutta olemassa olevaa teknologiaa tulee käyttää. Silloin raja-arvoista voidaan pitää kiinni, mutta dieseliä ei pitäisi kieltää ideologisista syistä. Mitä tulee tähän vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuun ja RDE-lainsäädäntöön, juuri äsken komission jäsenen kanssa keskustelimme asiasta – jos parlamentti jarruttaa prosessia, niin silloin ei hyvää tule. RD-lainsäädännön pitäisi astua voimaan tämän vuoden puolella ja tämä neljäs paketti, sitä ei ole vielä julkaistukaan, joten kyllä yhteistyötä kaivataan. Eli meidän ei pitäisi lähteä syyttelemään vain toisiamme ja sysätä vastuu muille. Mitä tulee estolaitteisiin, kukaan ei tiennyt mitään näistä laitteista. Aina tietenkin voidaan vedota näihin erovaisuuksiin, laboratoria, tosielämämittauksiin, mutta kukaan ei olettanut, että estolaitteita käytettäisiin. Mitä tulee teknisiin kysymyksiin, ohjelmistokoodit ja avoimuus, niin meidän pitää löytää teknisesti toimintakelpoinen järjestelmä. Jos me otamme käyttöön sääntöjä, joita ei teollisuudessa panna täytäntöön, niin siitä ei ole hyötyä yhtään kenellekään. Voinen olettaa, että rakentava yhteistyö tulee jatkumaan. Mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä varjo- ja esittelyiden kanssa. Yksi päivän polttava asia, jota käsitellään Saksan lehdistössä. Täällä kävi Niedersachsenin pääministeri Klein vara edustajansa edustamana täällä ja nyt lehdistössä väitetään, että jo ennen syyskuuta 2015 Pies olisi kuullut näistä estolaitekäytänteistä. En tiedä, pitääkö tämä paikkensa, mutta pääministeri väittää, että näin on. Pies taas kiistaa asian, eli tässä on ristiriitaista tietoa tarjolla. Nyt meidän tilanteemme on vaikea, sillä 28. päivä äänestämme me emme suunnitelleet emmekä vaadikaan mandaatin jatkamista, mutta koordinaattoreiden kesken voimme palata asiaan, pitäisikö meidän huomioida nämä uusimmat tiedot ja esittää kutsut vaillille tai piehille, ja jos ei, niin ehkäpä kirjallisesti voitaisiin pyytää lausuntoja. Mielestäni tätä juuri vireillä olevaa keskustelua ei kannattaisi kuitenkaan kokonaan unohtaa. Kiitoksia. Kiitos, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin juuri sanomassa, että puoluepolitiikka on hitaasti siirtynyt pois tästä valiokunnasta. Nyt kun on menty syvemmälle näihin yksityiskohtiin, mutta yhteisesittelijä osoitti, että ei se ihan aina niin ole. No tietysti on paljon sanottavaa työstämme ja näistä tarkistuksista. Mutta Giseke puhui hyvin paljon näistä teknisistä yksityiskohdista ja tarkistuksista, joten teen vain muutaman yleisen huomion. Ensinnäkin, jos katsotaan nyt lähtökohtaa noin vuosi sitten, kun jotkut ryhmät eivät edes halunneet mitään tutkintavaliokuntaa, toiset taas ehdottomasti halusivat sitä. Jotkut olivat jo päättäneet tästä ennen kuin työ oli aloitettu. Ja tämä valiokunta on keskittynyt hyvin paljon sisältöön. Ja me olemme nyt selkeästi yhdistäneet voimamme äärioikeistosta äärivasemmistoon. Ja uskon, no itsehän olin yksi tämän mietinnön esittelijöistä – eli Giseke ja, ja häntä ennen Pavel Falva ja minä itse olemme saaneet aikaan ja kehittäneet mietintöluonnoksen, jonka valtaosa meistä voisi hyväksyä. No tietysti aina on parantamisen varaa ja monet tarkistukset ehdottomasti parantavatkin mietintöä, mutta tarkistuksissa ei ole mitenkään hyvin radikaalilla tavalla pyritty muuttamaan mietintöjä, se on hyvä merkki. Eli me olemme yhdessä pyrkineet tähän voimakkaaseen mietintöön. Ja Kiseken tavoin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Meidän piti kaikkien yhdessä sopia, meidän piti löytää konsensus. Ja tämä nyt sitten saatiin onnistumaan viime joulukuussa – ja nyt olen optimistinen kompromissien suhteen. Tiettyjä ongelmia tietysti on. Varmaan pystymme ne ratkaisemaan. Ja viime kädessä täytyy sitten äänestää ja katsoa, millaiset, millaiset enemmistöt syntyvät tässä valiokunnassa. Mutta olen optimistinen lopputuloksen suhteen ja odottelen työtä tulevina päivinä ja viikkoina varjoesittelijöiden kanssa ja sitten loppukuusta on äänestys. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin korostaa, että meillä tosiaan on ollut täällä hyvä ilmapiiri. Sitten Moritva. Merci. Kiitoksia. Minäkin olen tyytyväinen yhteiseen työhön, jota me olemme saaneet aikaan, erityisesti liittyen äh, tähän äh, faktapitoiseen osioon. Oli hyvin tärkeää saada se valmiiksi, että voimme suositukset ja johtopäätökset tehdä. Teksti alun perinkin oli hyvä ja koska EMIS-tutkintavaliokunnan työ on ollut erittäin tärkeää, me olemme hyvin saaneet työtä valmisteltua. Ja niinpä huomaamme, että hyvin paljon yksimielisyyttä on rakentunut, mikä on myöskin hyvä asia. Mutta kuten kollega Gesik sanoi, ja kollega Gerbrandi on tietenkin myös asioita, joissa emme ole täysin samaa mieltä vielä. Se täytyy todeta. Me tulemme tarvitsemaan varjoesittelijöiden, niin varjoesittelijän kokous eilen ö, ähm, oli ensimmäinen ja toi näitä eroja esiin. Ja me tarvitsemme vielä lisäkokouksia, sillä erimielisyyksistä on mielestäni hyvin tärkeää keskustella. Ähm, sosiaalidemokraateilla meillä on tiettyjä huolia, joita me olemme käsitelleet. Ähm, minä olen komission edustajan kuulemisen yhteydessä korostanut myöskin sitä, kuinka tärkeää olisi luoda eurooppalainen valvontaviranomainen, sillä äm, huomaamme nyt, äm, kuinka epätyydyttävä tilanne on, kun se on jäsenmaiden hoidettavana. Meillä on todellisia toteutusongelmia, todellisia ongelmia sen suhteen, että lainsäädäntöä ei kunnioiteta. Se ei voi meitä tyydyttää. Meidän on pakko toimia tai muuten uusi skandaali puhkeaa muutaman vuoden päästä. Tämä on kompromissikeskusteluissa asia, johon minä tulen kiinnittämään huomiota. Ähm, se pyyntö, joka komissiolle on nyt annettu, että komissio tekisi todellakin tutkimusta liittyen näihin estolaitteisiin, joita auton valmistajat Eh, ilmeisesti käyttävät, on eh, liian suurta eroa lainsäädännön toimeenpanossa eri jäsenmaiden välillä. Tämä ei käy. Meidän täytyy tehdä ehdottomasti suosituksia asian liittyen ja sanktioihin liittyen on tarpeen luoda eurooppalaisia sanktioita, erityisesti mitä tulee tyyppihyväksynnän kumoamiseen, jos käy ilmi, että se on tarpeen. On myöskin eh, tarpeen luoda sanktioita autovalmistajille. Kuulin hyvin komission jäsenen sanat. Hän sanoi, että tällä hetkellä Euroopan tasolla meillä ei ole mahdollisuutta toimia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kantaa vastuumme ja taata suojelun toteutuminen myöskin näissä kysymyksissä. Uskoakseni kaikki läsnä olevat henkilöt ovat samaa mieltä ja kaikki läsnä olevat ryhmät ovat samaa mieltä tästä asiasta. Ainakin ne, jotka ovat todellakin tämän tutkintavaliokunnan työhön osallistuneet, on tärkeää tukea kuluttajan suojelua. Me olemme myöskin tyytymättömiä aikatauluihin ja siihen puutteeseen, jota äm, on osoitettu. Meidän on myöskin hyvin tärkeää ää, saada sääntöjenmukaisuuskerroin mahdollisimman lähelle yhtä. Ää, aikataulu ei ole ollut ää, ideaali Kaiken kaikkiaan tässä yhteydessä minä haluaisin muistuttaa toiveista, Me Toivottavasti kaikki jakavat tämän. Me toivomme, että toimisimme niin, että imco valiokunnan äänestys, joka tapahtuu tänään, ja tekstin siirtyminen täysistuntoon voisi voitaisiin järjestää samaan aikaan, eli IMKON äänestys ja meidän valiokuntamme äänestys. Ei voida kuvitella, että näitä asioita käsiteltäisiin erillään riittyen tyyppi hyväksyntään. Tämä on kanta, jonka varmaan kaikki esittelijät ja varjoesittelijät jakavat. Me olemme olleet aivan tutkintavaliokunnan luomisen alusta lähtien sitoutuneita tähän. Meillä on suuri vastuu mielessäni täällä tutkintavaliokunnassa, sillä me emme ole täällä vain ähm, havaitaksemme ja tehdäksemme huomioita tai valitteluja. Meidän täytyy toimia ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että tässä me tarvitsemme yhteisen lähestymistavan teollisuuspolitiikkaan, työllisyyteen ja teknologiaan autosektorilla – Nämä ovat kysymyksiä, jotka liittyvät äh, kansanterveyden kunnioittamiseen Euroopassa, ympäristön kunnioittamiseen, kuluttajien oikeuksiin. Meillä täytyy olla yhtenäinen lähestymistapa Euroopan tasolla, siitä me olemme vakuuttuneita. Äh, me emme voi tehdä ehdotuksia millään muulla tavalla tai tasolla ja jäsenmaiden tasolla toiminta ei riitä, vain Euroopan tasolla me voimme taata riittävän suojan. Tämä on äärimmäisen poliittinen kysymys. Meidän täytyy osoittaa, että Eurooppa pystyy suojelemaan eurooppalaisia kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja tämä on se vaatimustaso, joka meidän täytyy omaksua. Meidän täytyy kantaa vastuu me tulemme esittämään yhdessä kompromissitarkistuksia tämän toteuttamiseksi. Kiitos, Tendevasmaker. Kiitoksia. Henkel ei ole varjo esittelijä, mutta yritän kuitenkin selittää vähän meidän kantamme. Haluaisin aluksi kiittää yhteisesittelijöitä erinomaisesta työstä ja meidän täytyy vielä jatkaa näitä keskusteluita. Pidän yleisesti hyvänä näitä suosituksia. Se välittää selkeän poliittisen viestin ja se on hyvin ymmärrettävä. No, itse aion tehdä muutaman tarkistuksen Julie Girlingin kanssa. Ja haluaisin puuttua nyt kolmeen asiaan Nämä liittyvät vähän näihin kysymyksiin, joita esiteltiin komission jäsenille, mutta emme oikeastaan saaneet niihin kunnollisia vastauksia. Tarkistus 28, siinä puhutaan kuluttajien tiedottamisesta. Kuluttajien tiedotusta pitää parantaa ja laajentaa. Kuluttajien on saatava täsmällistä tietoa esimerkiksi päästöistä, hiukkaspäästöistä ja typpipäästöistä. Ja sitten toisissa tarkistuksissa puhutaan vuoropuhelusta komission, jäsenvaltioiden ja autovalmistajien välillä. Ympäristöasiat ja terveyden, kansanterveys ovat kaikille yhteisiä asioita. Ja myöskin autoalan täytyy kantaa vastuunsa – Ja todellakin uskon, että kehitys ja tutkimus on tärkeä asia ja meillä pitäisi olla vähimmäisinvestointeja kehitykseen ja tutkimukseen, kun ajatellaan puhtaita autoja. Ja lopuksi vielä tarkistus, jossa toimitaan vähän niin kuin ympäristövaliokunnassa liittyen tyyppihyväksyntään ja siihen, että perustettaisiin Euroopan ajoneuvoseurantavirasto. Tästä on laaja konsensus. Mehän kaikki haluamme enemmän riippumatonta eurooppalaista valvontaa, mutta kyse on siitä, miten se järjestetään. Ja virasto voisi tässä olla ihan paikallaan. Ja tämä kysymys myöskin Herbrandille. Observer-lehdelle sanoitte haastattelussa, että ette ole vakuuttuneita siitä, onko tällainen virasto tarpeellinen ja onko se oikea ratkaisu. Te sanoitte, että tämä olisi epäluottamuslause komissiolle. No, haastatteluissa pitää olla hiukan varovainen, mutta ajattelin, että yksi päätelmistä tästä tutkintavaliokunnasta on se, että komissio on aika huonosti toiminut näissä asioissa. Ja minä kyllä olen vakuuttunut siitä, että virasto näissä olosuhteissa olisi ihan perusteltu. Ja toivottavasti nämä tarkistukset saadaan osaksi sitten lopullista tekstiä. Kiitos. Ernst. Kiitos sitten Ernst. Kiitos. Minä puhun täällä varjoesittelemme puolesta ja ryhmänkin puolesta. En ole, ole varma, että onko tämä vasta alku vai loppu. Oikeastaan me olemme keskellä työmaata ja me olemme havainneet, että moniin kysymyksiin ei ole saatu vastauksia ja eikä se pidä paikkaansa, etteikö joku olisi tiennyt asiasta. Me tiedämme jo pitkään, että ympäristövirasto Saksassa on ollut yhteydessä Saksan hallituksen jäseniin koskien ongelmia – liittyen päästöskandaaliin. Ja sitten tietoa on löytynyt komissiostakin, joten vaikea on lähteä väittämään, että kukaan ei ole tiennyt mitään asiasta. Enkä ole ihan varma, että olemmeko kansanpuolen kanssa kaikilta osin samaa mieltä. On olemassa aivan eri näkökulmia meidän ryhmillämme. Mistä nyt kyse tässä oikein on. Kyse ei ole vain ainoastaan petoksesta ja luottamuksen palauttamisesta, se on tärkeä asia, mutta kyse on myöskin ihmisten terveydestä, suojelusta, standardien noudattamisesta, jotka olemme itse olleet päättämästä ja unionin lainsäädännön noudattamisesta. Joten päättäväisyydestä ei voida puhua mietinnössä on kriittisiä kommentteja, joiden suhteen olemme samoilla linjoilla, mutta kyllä meidän täytyy myöskin kritisoida komissiota. Komissio ja jäsenvaltio ovat epäonnistuneet, todellakin epäonnistuivat, kun huomioidaan yhteinen tutkimuskeskus ilmoitti, sehän ilmoitti jo aikaa sitten, että estolaitteita on käytetty ja mitään ei ole tehty. Sen me tiedämme nyt. Ja vuositolkulla näin on toimittu. Ja komissio ei ole selkeästi sanonut, mikä sen rooli oli ja mitä se olisi voinut tehdä, eikä myöskään toiminut riittävän päättäväisesti valvojana. Komissio ei ole mikään sovittelija riitaosapuolten välillä, vaan sopimusten vaalia. Ja silloin komission täytyy varmistaa, että direktiivit pannaan täytäntöön, lainsäädäntöä pannaan täytäntöön. Ja komissio on näin ei vain toiminut, sanottakoon se suoraan. Ja se, että nyt tässä syytetään jäsenvaltiota, no tietenkin jäsenvaltiot ovat yhtä lailla syypäitä tähän tilanteeseen, kuten myöskin ajoneuvovalmistajat, mutta se ei riitä. Meidän täytyy kritisoida toimijoita. Suurin häviäjä tässä on, ja se pitäisi mainita myöskin tässä tekstissä, ovat kuluttajat. Kuluttajat ovat joutuneet politiikan ja teollisuuden pelinappulaksi, ainakin Euroopassa, jos katsotaan näitä korvauskysymyksiä, niin aika lailla hännän huippuna unionin kansalaiset ovat. Ei tässä ole mitään väliä, onko sosiaalidemokraattisista tai kristillisdemokraattisista saksalaisista poliitikoista, jotka sanovat sitä tai tätä. Mielestäni viime vuosina ne eivät poliitikot eivät ole tehneet juuri mitään. Meille tärkeänä on se, niin kuin tarkistuksenkin yritimme saada sanottua. Eli niin kuin sanoin, lobbaukseen täytyy puuttua selkein säännöin. Tämä liittyy tietenkin muihinkin valiokuntiin. Tämä on eurooppalaista työmaata, johon liittyen voidaan sanoa, että nyt tarvitaan ponnekasta toimintaa ja mietinnössä pitää loppauksenkin liittyen jotain mainintoja olla. Me olemme myöskin sanoneet, että mitä tulee tuleviin tutkintavaliokuntiin, niin me tarvitsemme selkeämmät säännöt. Se on yleinen, mutta tärkeä kommentti. Eli että tutkintavaliokunta voi todellakin tutkia, niin kuin nimikin sanoo. Ja EMIS perustettiin silloin, kun uusi lainsäädäntöprosessi oli lähtenyt juuri käyntiin – työtä täytyy paremmin synkronisoida ihan yleisesti, näin voidaan todeta, ja on kyllä ollut aika lailla ärsyttävää, sanottakoon suoraan, että yhteistyö tahojen välillä oli aika lailla järkyttävää. Ei tultu paikalle laisinkaan tai tultiin myöhässä ja sitä rata. Tämä ei ole vain Euroopan parlamentin ongelma, vaan myöskin Saksassa tilanne on sellainen, että päästöskandaaliin, kuulemistilaisuuksiin, asiantuntijat eivät tulleet paikalle tai tulivat myöhässä. Meidän valiokuntamme on vastannut näistä tutkimuksista ja yhtä lailla tärkeänä pidetään avoimuutta ja nopea asiakirjojen toimittamista silloin, kun niitä pyydetään. Ja kun ajatellaan meidän työskentelyämme tämän valiokunnan jäseninä, niin mehän vaadimme, että jatkossa akkreditoidut asia, avustajatkin saavat nämä asiakirjat käyttöönsä, jotta voimavaramme voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Mrs. Deli. Kiitos, Tän Deli. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää esittelijöitämme edustaja Gerbrandia ja Jens Giisekiä. Bravo tässä työstä. Te olette kuitenkin hyvin suuren vastuunkantajana, sillä te olette esittelijöinä. Teidän mietintönne tulee lähettämään viestin talon ulkopuolelle ja siis eurooppalaisille kansalaisille. Tämä Dieselgate nimittäin ei ole ravistellut vain jäsenmaita tai vain ravistellut autoteollisuutta, se on ravistellut myöskin eurooppalaisia kansalaisia, jotka konkreettisesti seuraavat sitä, mitä me teemme poliittisina vastuunkantajina ja lainsäätäjinä. Ja kun katson erityisesti aikataulua, minua harmittaa se, että tämä IMKon tyyppihyväksyntämietintö hyväksytään IMKossa tänään – kun EMIS-valiokunnan teksti ei ole vielä edes valmis. Meillä on tietty ongelma, aikatauluongelma tässä ja lainsäädännön laadintaan liittyvä ongelma. Ja toiseksi hyvät kollegat ja esittelijät, toivoisin, että tarkastelette hyvin tarkkaan envivaliokunnan hienoa työtä ja myöskin TRAN-valiokunnan työtä, sillä siellä on vinkkejä tulevaan työhön mukana. Monet teistä puhuivat tällaista kuuluisesta eurooppalaisesta viranomaisesta. Envi-valiokunta toteaa, että meillä pitäisi olla eurooppalainen viranomainen. TRAN-valiokunta on vähän pehmeämpi sanoissaan se sanoo, että TRAN-valiokunta pohtii mahdollisuutta eurooppalaisesta viranomaisesta. Eli meidän täytyy ottaa huomioon kaikki tiedotte. nyt etenette hyvät e- esittelijät hyvään suuntaan. Haluaisin teitä onnitella tästä. Te osoitatte, missä vastuu piilee. Te sanotte, että jäsenmailla on vastuunsa kannettavana, mutta näemme, että nämä jäsenmaat, kuten komission jäsen, tuossa äsken sanoi, jäsenmaat eivät ole ottaneet vielä oppia tästä skandaalista. Teidän mietintöni voisi olla kuitenkin vahvempi, erityisesti mitä tulee niihin puutteisiin, joihin viittasitte edustaja Gerbrandi, komission puutteisiin. Nekin täytyy tuoda esiin. Te olette aivan oikeassa. Tästä syystä me esitämme tarkistuksen tarkistuksen 47 mitä tämä tarkistus sitten sanoo? Se on hyvin selvä. Se sanoo, että komissio ei ole oikealla tavalla käyttänyt vuosien 2009 ja 2010 välillä saaviaan tietoja ja sen olisi pitänyt tutkia mahdollisuutta siitä, että estolaitteita oli käytössä tai sen olisi pitänyt luoda todellisia ajoaikaisia päästöjä, päästötestejä koskeva työryhmä tässä, jos sallitte hyvät esittelijät. Sanoisin, että teidän mietintönne on erittäin hieno väline. Se osoittaa, että on olemassa dieselkeitin edeltävä aika ja sitä seuraava aika. Me olemme kaikki samaa mieltä siinä, että me emme enää koskaan halua täällä Euroopassa uutta dieselgeittiä. Me otamme kaikki oppia tästä skandaalista. Me olemme sitä mieltä, että nämä tarkistukset nyt ohjaavat työtä oikeaan suuntaan ja niin siltä ainakin vaikuttaa. Ja me tulemme olemaan hyvin tarkkoja, kun näitä tarkistuksia aletaan toteuttaa ja kun tehdään loppu muokkaustekstin Kiitoksia. Mrs. Evi, sorry. Kiitos, Evi. Chair, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin onnittelen yhteisesittelijöitä vaikka on tiettyjä epäilyksiä tässä tutkintavaliokunnassa, niin minunkin täytyy sanoa, että tämä lopputulos on ihan oikean suuntainen ja mietinnössä on monia asioita, jotka ovat kriittisiä ja joihin olemme törmänneet kuulemisissa viime kuukausina. En nyt toista sitä, mitä kollegat jo sanoivat, korostaisin vain kahta asiaa. Ensinnäkin tästä virastosta. No minäkin korostaisin, että ympäristövaliokunnassa on puolettu tällaisen riippumattoman viraston perustamista Euroopassa, joka valvoisi markkinoita. Ja tämä on varmaan yksi lisäsyy siirtyä tähän suuntaan. No, sisämarkkinavaliokunnassa esimerkiksi tämä esitys on paljon heikompi. Mutta me teemme suosituksen ja tämän suuntaa antavaa työtä ei tämä ole mitenkään sitovaa eikä lainsäädäntöä. Eli meillä on nyt kunnianhimoja ja voimme nyt selkeästi todeta, mihin suuntaan meidän pitäisi nyt edetä. No sitten nämä vastaavuuskysymykset. Meillähän on kompromissitarkistuksia ja on hyvä, että tekstissä olla mahdollisimman täsmällisiä, jotta voidaan taata se, että mahdollisimman nopeasti pystymme sitten yhdistämään näitä toimia, eikä enää pidennetä tätä työtä. Ja muista asioista voimme jatkaa vielä keskusteluita sitten varjoesittelijöiden kokouksessa. Thank you very much, Mrs. Evie, Mr. Kiitos sitten Zorinio. Muito Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää eh, kahta esittelijäämme ja kiitän myöskin sitä hyvää ilmapiiriä, jotka on ollut eh, tässä yhteisessä työssämme tutkimusvaliokunnassa. Nyt me olemme pääsemässä loppuun. Kuitenkin meillä on sellainen tunne, että kaikki ei ole vielä tullut selville, mutta selvää edistystä on saatu aikaan. Tätä työtä täytyy jatkaa. Tämä ei ole nyt mikään loppu. Myöskin muut valiokunnat käsittelevät samoja kysymyksiä. Me olemme onnistuneet saamaan aikaan erittäin tärkeitä tuloksia Euroopan kansalaisten eduksi, mutta myöskin teollisuuden eteen. Ja tässä yhteydessä sanon, että tämä on minulle tärkeimpiä seikkoja tulevaisuutta ajatellen työssämme. Vaikka on aivan selvää, että poliittista tahtoa ei ole ollut komissiossa, jotta komissio olisi kunnioittanut tehtävänsä ja toteuttanut petoksellisiin menettelyihin liittyviä tutkintoja, kuten se mandaatti olisi. Ja toisekseen ei ole ollut tahtoa tutkia, ymmärtää, selvittää saastumista kaupungeissamme ja alueillamme ja sitä, mikä tämän saastumisen tason pitäisi olla, jos teollisuuden väitteet pitäisivät paikkaansa. On olemassa vastuuttomuuden kulttuuri, ja nyt meidän täytyy tarttua mahdollisuuteen tuoda se julki ja sen tilalle ajaa vastuullisuuden kulttuuria. Vastuuta on puuttunut kaikilta prosessin ähm, osasilta. Ehkäpä yhteisen tutkimuslaitoksen rinnalle me voisimme luoda eurooppalaisen viranomaisen. Me emme halua tässä yhteydessä luoda syrjintää ähm, eurooppalaisille kansalaisille. Meidän pitää löydä mahdollisuus kehittää sellaista autoteknologiaa, joka tuottaa pieniä päästöjä tulevaisuudessa. Minä tuen täysin tätä työtä ja tätä työtä olemme jakaneet kollegoiden kanssa. Ja toivottavasti saamme nyt tämän valiokuntamme tutkimuksen tuloksena hyötyä kansalaisille konkreettisesti. Kiitos. Sitten vielä esittelijät. Brandi, ole hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt puutu kaikkeen, mitä on sanottu. Useimmat tukevat esittelyiden työtä, mikä on hyvä. Puhun nyt hollantia, koska Dömesmakerilta tuli kysymys liittyen virastoon. Ja siihen haluaisin vastata. Periaatteessa en vastusta virastoa tieliikenteen osalle. No, ympäristövaliokunnasta Fieler on tehnyt tästä lausunnon ja hän sitten tuki mietintöä, jossa suositeltiin tätä virastoa. Mutta se, että Dieselgatein takia nyt sitten perustettaisiin virasto, niin siitä en ole varma. Euroopassa meillä on, me tarvitaan voimakasta komissiota, johon voidaan luottaa, joka on riippumaton ja joka valvoo sitä, että oikein pannaan täytäntöön eurooppalaista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa. Hän on kirjoitettu perussopimuksiin ja se on erittäin tärkeä tehtävä komissiolle. Tällä hetkellä, nyt kun ajatellaan autoja ja tyyppihyväksyntää, niin me emme luota komissioon ja siksi nyt sitten halutaan riippumaton virasto. Mielestäni tämä heikentäisi komission roolia Euroopan unionissa. Jos katsomme todellakin näin, niin silloin meidän täytyy lähettää komissio kotiin. Meidän täytyy todeta, että me emme luota komissioon. No monet varmaan katsovat, että se menisi liian pitkälle, mutta se on nyt mielestäni oikea päätelmä. Eli jos tämä yhdistetään Dieselgateen, niin sitten se olisi oikea johtopäätös. Ja siksi mielestäni tällä hetkellä tässä valiokunnassa ei pidä suositella mitään virastoa. Me tarvitsemme paljon voimakkaampaa roolia tyyppihyväksynnän osalta ja sitä, miten toimitaan jäsenvaltioissa. Ja tänäänkin tuli selväksi, kuinka tärkeä tämä kysymys on. Vienkovska aloitti hyvin hämmästyttävällä tavalla ainakin minun mielestäni. Ja hän sanoi, että autoteollisuuden ja jäsenvaltioiden asenne ei vieläkään ole muuttunut, mutta sen jälkeen hän sitten oikeastaan totesi, että emme tiedä, mitä pitäisi nyt sitten tehdä. Ilmeisesti tilanne on nyt niin vakava, että jos komission jäsen Bielkowska vetoaa nyt kansallisiin ministereihin. En nyt usko, että virasto ratkaisee tätä asiaa. Meidän pitää tukea komissiota toimielimenä mutta se ei tarkoita sitä, etteikö jossain vaiheessa sitten voisi tulla virastoa tieliikenteelle, koska kuten sanottu, muilla liikennealoilla on jo tällainen virasto olemassa. Um, ähm, Mr. Kisik, I'm first going to give the floor to Mr. No, Bonfosa vielä vuoropuhelun. Emme nyt halua pidentää tätä, mutta tämä on nyt erittäin tärkeä kysymys, eli Bonfa vielä ja sitten esittelee saa vielä puheenvuoron. Äh, Paljon kiitoksia. Ymmärrän huolen, joka edustaja Gerbrandilla on, mutta haluaisin häntä rauhoittaa. Viraston ähm, ehdottaminen ei todellakaan tarkoita sitä, että asetamme kyseenalaiseksi jotakin tai pyrkisimme toimimaan, koska komissio ei pysty toimimaan. Kyseessä on vain pyrkimys johdonmukaisuuteen ja tehokkuuteen, ja kuten kollega jo mainitsi, tämä oli se syy, miksi ryhmälleni ehdotin tätä ratkaisua eurooppalainen rautatievirasto ei ole olemassa siksi, etteikö komissio pystyisi valvomaan rautatietä, vaan siksi, että komissio on antanut toimeenpano tehtäviä Euroopan unionissa eri virastoille ja virastolla olisi vastuu harjoittaa valvontaa, toimia välittäjänä ja tehdä sanktioita komission rinnalla, jos eurooppalaista lainsäädäntöä on rikottu, mutta komission roolihan ei ole itse kaikkia näitä asioita tehdä, eikä se komission olemassaoloa aseta kyseenalaiseksi. Te puhuitte itse myöskin rautateistä ja meillähän oli päätöslauselma hiljattain koskien sosiaalista polkumyyntiä. Siinä yhteydessä eh, me sanoimme, että haluaisimme maaliikenneviraston ja koska meillä on jo rautatievirasto sen sijaan, että me loisimme jonkinlaisen uuden viraston, voitaisiin kuvitella, että nykyisen rautatieviraston tehtäväalaa laajennettaisiin. Ei tämä tarkoita sitä, että me emme luottaisi komissioon. Tarkoitus on vain selventää tilannetta. Pikkuhiljaa uskoakseni voisimme löytää todellista synergiaa ja yhtenäväisyyttä tutkintavaliokunnan sisällä ja Euroopan parlamentin sisällä ja Tämän lisäksi kaikki jäsenmaat, joita on kuultu tällä tutkintavaliokunnassa, monet näistä jäsenmaista ainakin olivat sen kannalla, että luotaisiin tällainen valvontavirasto en todellakaan kuitenkaan tarkoita sitä, että me tarvitsisi Euroopan komissiota, tarvitsemme vahvan komission, joka valvoo lain noudattamista, mutta meillä voisi olla myöskin erityisvirasto, joka tarkkailee sitä, että lainsäädäntöä todellakin noudatetaan kaikissa jäsenmaissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä keskustelu ei vielä pääty, että voitte jatkaa tätä sitten varjoesittelijöiden kokouksissa ja sen jälkeen. Sitten vielä Giseke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, nochmal für das Wort. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Saan uudemman kerran käyttää puheenvuoroa. Tämä on erityinen valiokunta, eli valvontavaliokunta, tutkintavaliokunta. Täällä on kaksi esittelijää yhden sijaan. Ja voisin oikeastaan sanoa, että Gerben teki niin hyvän yhteenvedon, että minun ei tarvitsisi sanoa mitään, mutta on minulla nyt minuutti aikaa käytettävissä. En olisi uskonut, että olisi näin pitkälle päästy. Hyvin tehtiin yhteistyötä, kannat lähenivät ja nyt on päästy siihen tilanteeseen, että nyt hiotaan pilkun ja pisteen paikkaa. Mitä tulee tähän eurooppalaiseen virastoon, niin haluaisin kiinnittää huomionne toiseen asiaan. Meillä on 20 valiokuntaa ja ympäristövaliokunnassa ollaan sitä mieltä viraston suhteen, IMKOssa tai toista mieltä ja TRAN taas jotain mie- muuta mieltä. Komissio sitten katsoo tätä työtä me, ja sanoo, että parlamentissa vaihtoehtoja on sata kunta, joten tämä on kaikkea muuta kuin uskottavaa. Meidän täytyy strateginen valinta tehdä. Jos haluamme olla vahvoja, niin meidän täytyy pohtia ja keskustella asioista siten, että niin kuin kollega Deli aivan oikeutetusti sanoi, että kun suosituksia laaditaan ja IMKO äänestää aiheesta, niin silloin tämä on kaikkea muuta kuin johdonmukaista. Eli jos poliittista voimaa haluamme näiden päätösten taakse, niin se edellyttää, että puhumme yhteen ääneen. Mitä tulee siis virastoon, niin meidän pitää antaa yksi yhtenäinen kuva parlamentin puolelta. Olen myöskin samaa mieltä kollega Gerbrandin kanssa sen suhteen, että tämä ei saa näyttää siltä, että me emme luottaisi Euro- Euroopan komissioon, te ette saa hommia hoidettua, mutta eihän ratkaisu ole aina virastossa, mutta ennen kuin sellainen virasto lähtee todellakin käyntiin, niin siinähän menee vuosia, kun neuvostossakin väännetään kättä pari vuotta. Me tarvitsemme tehokkuutta, jotta järjestelmä lähtee etenemään oikeaan suuntaan. Ehkäpä komissiota pitää vahvistaa, eikä lähteä vastuuta ulkoistamaan jollekin EUn virastolle. Eli tarkkana pitää olla. Minä uskon, että voimme onnistua siinä, että parlamentti voi voimakkaasti toimia yhteen ääneen puhuen. Seitsemän päivää on vielä aikaa, kun 28. päivä on tar- äänestys. Kansanpuolue haluaa tehdä yhteistyötä, joten Kiitokset kaikille kollegoille näistä rohkaisevista sanoista. Ja, danke schön. Um, that's uh, all very... Kiitoksia. Tämä on aika rohkaisevaa. Erityisesti esittelijät ja varjoesittelijät joutuvat vielä tekemään hiukan työtä. Minä voin nyt ottaa hiukan rennommin. 28. helmikuuta äänestys. No sitten te puhuitte tästä lisäpyynnöstä sen pohjalta, mitä nyt Saksassa tapahtuu. Ehkä voit lähettää sähköpostitse minulle tästä tietoa ja samoin sihteeristölle ja sitten katsomme. Niin, Herr Brandi, oliko vielä? Niin. Siis koordinaattorit varmaan tukevat minua ja toivottavasti myöskin kaikki esittelijät. Eli että ei nyt pidennetä tämän valiokunnan työtä. Olemme tehneet hyvää työtä. Meillä on äänestys. Eli varmaan kirjallisesti voidaan tehdä jotain, mutta toimittakaa minulle näitä tietoja ja otan sitten koordinaattorilta vähän palautetta vastaan. Ihan tarkennuksena en pyydä mandaatin jatkamista, vaan että 12 kuukauden sisällä meidän pitäisi huomioida myöskin Saksan julkinen keskustelu. Ehdotan, että otetaan vielä tällainen kulminen tai sitten kirjallista menettelyä käyttäen huomioida nämä kommentit. Minulla on todella toisenlainen pyyntö, hyvä puheenjohtaja. Eilen saimme omalta sihteeristöltämme me valiokuntana lisätietoja asiakirjoja komissiolta, jotka on nyt ö, ö, salaisessa lukutilassa saatavilla. Eilisestä lähtien nämä koskevat ö, vuoden 2016 huhti, touko, kesäkuiden TCMC-tietoja. On aika ihmeellistä, että nämä tiedot saadaan vuodelta 2016 vasta nyt parlamentille. Kyllähän nämä on varmaankin 12. toukokuuta kokouksessa vahvistettu jo, eli en todellakaan ymmärrä, miksi saamme ne nähtäväksemme vasta nyt. Se on yksi asia. Sitten toinen asia, me olemme Strasbourgissa ensi viikolla ja sitten äänestämme ja on melko vaikea päästä tuohon lukutilaan, jossa nämä asiakirjat ovat nähtävillä. On hyvin rajoitettua, kuka sinne pääsee. Tämä on käytännössä hyvin vaikeaa. Sitten vielä toinen pyyntö. Emme ole saaneet vieläkään komissiolta asiakirjoja, joita olemme 12 tai 13 kuukautta pyytäneet. Voisinko me saada sihteeristöltä tiedot, mitkä ovat ne asiakirjat, joita komissio oli vieläkään antanut, ja voisitteko te puheenjohtajana hoputtaa komissiota antamaan nämä asiakirjat meille nähtäväksi ei ensi kuussa, koska mehän tämän kuun lopussa äänestämme asiasta ja meidän täytyy nyt myöntää, että me emme voi enää muuttaa äänestyksen jälkeen näitä johtopäätöksiä, sillä ne eivät ole täysistunnossa muutettavia Eli mielestäni on erittäin tärkeää, että me saamme komissiolta ennen äänestyksiä kaikki nämä asiakirjat, jos tarpeen, ei nyt tuntia ennen äänestystä. Kiitos. We'll make, we will make that. Kiitoksia. Laadimme tämän luettelon. Se on mikään ongelma. emme ole paikalla. Ehkä te voitte vastata siihen, miksi kesti niin kauan, mikä aiheutti viipeen, mikä on tilanne. Very much for passing. Kiitoksia Voin vakuuttaa jäsenille, että me teemme kaikkemme, jotta voimme toimittaa näitä asiakirjoja mahdollisimman nopeasti. Meillä on nyt hyvin hankalat puitteet, kun ajatellaan asiakirjoja, joihin liittyy kolmansia osapuolia. Ja erityisesti tämä koskee näitä DCMV-asiakirjoja. Meillä täytyy pyytää lupa ensin jäsenvaltiolta. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olemme tällaisessa tilanteessa – ja aina välttämättä ei heti ole lähestytty asiaa oikealla tavalla, esimerkiksi kun on määräaikaa näiden asiakirjojen toimittamiselle. Mutta tämä nyt varmaan vastasi kysymykseen siitä, että miksi on tiettyjä pöytäkirjoja, joita toimitetaan vasta nyt, koska oli väärin käsityksiä näiden määräaikojen suhteen. Mutta sitten kun täysin, että ne pitää toimittaa kaikki, niin sitten ryhdyimme siihen Henkilökohtaisesti en tiedä ja haluaisin saada tästä lisäselvityksiä teiltä puheenjohtaja. Eli mitään tällä hetkellä vireillä olevia asiakirjapyyntöjä, joihin ei ole vastattu. Jos näin on, niin totta kai välittömästi tarkastelemme asiaa. Thank you very much. We will... Kiitoksia. Tällä viikolla vielä voimme toimittaa teille sitten näitä kysymyksiä koordinaattorille ja kaikille muille, mutta myöskin komission jäsenelle. Ja Herbrandin kysymys on hyvin tärkeä. Meillä on ollut pitkiä keskusteluita näistä asiakirjoista ja tiedän, että tämä ei ole vain komission ongelma, tämä liittyy kolmansiin osapuoliin ja muihin, mutta koetaan nyt saada tämä päätöksen ennen äänestystä, paria viikkoa ennen äänestystä. Täytyy varmistaa, että saatte tämän pyynnön vielä tällä viikolla. Maanantaina Strasbourgissa tiedän, että se on hyvin raskas viikko, mutta siellä on koordinaattorien kokous kolmen valiokunnan kesken. Ja kaikki voivat tulla tähän kokoukseen, eli jos teidän aikaa, jos haluatte tulla kokoukseen, niin siitä olisi apua. Ja tämä on yksi kysymys, joka osetaan esille eli millaisia valtuuksia meillä on tai ei ole toimintavaliokunnassa. No, me halusimme valiokunta kaikki, jotka halusimme, mutta tiedätte, että siihen meni hiukan ylimääräisiä ponnisteluita kaikilla tasoilla, eli me nyt luomme monia standardeja tulevia tutkintavaliokuntia ajatellen. Eli paljon onnea esittelijöille ja varjoesittelijöille tuleville viikoille. Toivottavasti samaan aikaan hyviä kompromissitarkistuksia ja nähdään sitten eri kokouksissa ja täällä sitten 28. päivän loppuainestus tässä valiokunnassa. Kiitos.